Mm. Jatkamme istuntoa. Eilisen istunnon pöytäkirjat ja hyväksytyt tekstit ovat saatavilla. Onko niihin huomautettavaa? Ei näitä olevan. Eli pöytäkirja on hyväksytty. Nyt siirrymme